Minun täytyy pahoitellen ilmoitella, että eh, herra Juarez Pilar Diol Haitin EUn edustaja Haitilla on edelleen eh, kadoksissa. Hän myös Euroopan parlamentissa on aiemmin eh, työskennellyt. Tänään olemme kaikki ajatuksissamme maanjäristyksen uhrien kanssa suurta taloudellista apua sekä 150 eh, poliisia. EU lähettää sijaan Myöskin yksittäiset valtiot ovat lähettäneet pelastusryhmiä Haitin historiassa. Tämä on kauhein luonnonmullistus, yksi kauheimmista ihmiskunnan historiassa Myöskin Euroopan unionin kansalaisia on siellä paljon kadonnut tai kuollut. Haluaisin pyytää, että kunnioitetaan uhrien muistoa minuutin hiljaisuudella. Nous, nouskaamme seisomaan. Z dużą przykrością przyjąłem także informację o egzekucji Akmala Akmala Shakira on teloitettu. Kiinassa hän on yksi lähes 7000 uhrista, jotka teloitetaan Kiinassa vuosittain. Ensimmäinen EU-kansalainen myöskin 91 vuoden jälkeen, joka Kiinassa on kuollut tai teloitettu. Parlamentti tuomitsee ja on aina tuominnut rangaistuksen käyttämisen ja vaatii sen kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanojen keskeyttämistä. Ukrainassa oleva presidentinvaalin ensimmäisen kierros. Kollegamme siellä ovat tarkkailijoina, he olivat paikalla eilen. Ei vielä ole virallisia tietoja vaalien siitä, miten vaalit menivät. Kollegat virallisesti